Istunto on avattu. Hyvää huomenta, hyvät kollegat. Ensimmäisenä esityslistalla meillä on äänestykset kiireellistä käsittelyä koskevista pyynnöistä. 154 artikla työjärjestyksestä. Meillä on kolme äänestettävää kysymystä, joista ensimmäinen on kalatalousvaliokunnalta. Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevat säännöt ja yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen unionista. Voimme vielä kuulla yhtä, joka vastustaa tätä äänestystä. Tai esittelijä, haluaako joku käyttää puheenvuoron? Ei, näyttäisi haluavan, joten äänestytän tästä tarkistuksesta. Kuka puoltaa? Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tästä äänestetään huomenna keskiviikkona 13.3. kello 12 ja tänään tiistaina kello 13 on tarkistusten jättämisen määräaika. Ja toinenkin pyyntö on tullut kalatalousvaliokunnalta unionin kalastusaluksille yhdistyneen kuningaskunnan vesille myönnettävät kalastusluvat ja UK kalastusalusten kalastustoimet unionin vesillä. Samalla tavoin kuin äsken, haluaako joku käyttää tässä välissä puheenvuoron? Ei. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja tästäkin tarkistuksesta äänestetään huomenna kello 12 ja tarkistuksia voi jättää tänään vielä kello 13 asti. Kolmas tarkistus on tullut Tranilta. Se koskee tiettyjä iso britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyviä rautatieliikenteen turvallisuutta ja rautatieyhteyksiä koskevia näkökohtia. Haluaako joku käyttää puheenvuoron? Ei. Siis ei. Äänet puolesta, vastaan, tyhjää, Tämäkin on hyväksytty. Ja tässäkin tapauksessa äänestys toimitetaan huomenna kello 12 ja tarkistuksia voi jättää vielä tämän päivän kello 13 asti. Ja nyt kertoisin teille, että poliittiset ryhmät ovat päättäneet liittyen korkean edustajan ulko- ja turvallisuus- poliittisen korkean edustajan julkilausumasta, joka koskee Venezuelan hätätilannetta, eli tämä ollaan siirtämässä seuraavaan täysistuntoon. Vastustaako joku tätä? Jos ei, tämä muutos on näin hyväksytty. Seuraavaksi esityslistalla on neuvoston ja komission julkilausuma sukupuolten tasa-arvo nimettäessä henkilöitä talous- ja rahapolitiikkaa koskeviin EU-tehtäviin. Ensin kuulemme neuvoston edustajaa Chertia. Ah, oh, pleacă. <laughs> Încep. Ich möchte diejenigen bitten. Ja nyt pyytäisin että ne, jotka eivät halua jäädä tänne kuuntelemaan tätä puheenvuoroa, lähtevät pikapikaa ulos salista. Verhofstadt, Bulman, älkää keskustelko täällä salissa. Herr Kollege Schwab. Kollega Schwab. niște fotografii o să obținem de la domnul care ne face așa. Darf ich die Kolleginnen und Kollegen bitten? Pyydän, hyvät kollegat, Siellä viiden tähden liike on vielä rakentamassa jonkinlaista vapaapotkumuuria. No niin, Rova Short. Members. Puhemies, arvon jäsenet, ensinnäkin haluaisin kiittää puhemies Tajania kirjeestä, jonka neuvosto sai viime viikolla. Voin vakuuttaa teille, että olemme sitoutuneita sukupuolten tasa-arvon edistämiseen. Tämä on erittäin tärkeä aihe sukupuolten tasapuolinen edustuksellisuus, rahoitusalan ja talousalan elimissä on tärkeä asia neuvoston saman aikaan. Valintamenettelyt perustuvat sääntöihin, joita meidän, meidän täytyy kunnioittaa. Neuvosto on aina toiminut ja jatkossakin tulee toimimaan kaikkien relevanttiin säännösten mukaisesti, jotka ovat mukana EU-lainsäädännössä silloin, kun on kyse nimityksistä Olettaisin myöskin, että kaikki muutkin toimielimet toimivat oikeudellisissa kehyksissä ja tekevät kaikkensa edistääkseen sukupuolten tasa-arvoa. Tätä taustaa vasten minua yllätti se, että parlamentti otti tämän asian esiin, erityisestikin neuvoston kohdalla. Tajanin kirje viittaa oikeudellisiin säännöksiin, jotka liittyvät kolmen elimen johtotehtäviin nimittäin kehittämiskysymyksiin. Ensinnäkin yhteinen valvonta, komitea, pankkiviranomaisen, valvontaviranomainen ja SRB, yhtenäinen kriisinratkaisuneuvosto. Neuvosto ei ole ollut laatimassa menestyksekkäiden hakijoiden luetteloita eikä muutenkaan ole puuttunut nimityksiin. Mitä SRB-nimityksiin tulee, komissio laatii listan sopivista henkilöistä ehdokkaat SRB:hen. ovat keskuspankin vastuulla oleva asia. Tämän vuoksi kumpaankin elimeen, kummankin elimen kohdalla parlamentti päättää menestyksekäistä hakijoista. Neuvoston rooli rajoittuu siihen, että se virallisesti hyväksyy valinnan, jonka parlamentti on tehnyt. Mitä tulee nimitykseen pankkiviranomaisen johtotehtäviin, neuvostolle ei mitään roolia laisinkaan tässä. Ja mitä tulee jäsenten valintaan silloin, kun on, kun on kyse EKPn johtokunnasta, neuvostolla todellakin on rooli valintamenettelyssä. Voin vakuuttaa teille, että totean vain, vain uudestaan, että on tärkeää muistaa sukupuolten tasapaino kaikissa nimityksissä ja toivon mukaan jäsenvaltiot asettavat ehdolle naispuolisia ehdokkaita. Kaikki toimijat, jotka laativat näitä menestyksekkäiden hakijoiden luetteloita ja valitsevat parhaan hakijan, kunnioittavat aina sukupuolten tasapainoa. Ja toivon mukaan jatkossakin tehdään näin. Neuvoston puheenjohtajamaan ominaisuudessa Romania tulee jatkossakin edistämään Euroopan tasolla sukupuolten tasa-arvon periaatetta ja pyrkii helpottamaan keskusteluita siitä, miten voidaan lainsäädäntöpuolellakin edistää asiaa, erityisesti silloin, kun neuvotellaan naisia, naiset johtokunnassa tai naisten asemaa johtokunnissa käsittelevää direktiiviä. Olemme jatkuvasti johdonmukaisesti sekä neuvoston että parlamentin puolella pyrkinyt siihen, että työelämän ja perheelämän tasapainoa koskeva direktiivi saataisiin hiottua loppuun. Olemme päättäväisiä. Haluamme sukupuolten valtavirtaistamisen saada toteutumaan EUn kaikilla, kaikilla asialistalla olevilla asioilla niin, että pystymme luomaan tasavertaiset olosuhteet yhteiskunnassa, yhteiskunnassamme ja työmarkkinoilla. Kiitos paljon, että kiinnitit huomiota siihen, mitä minä sanoin. Kiitoksia. Seuraavaksi kuulemme komission jäsen Jourovaa. Olkaa hyvä. Hyvä puhemies, hyvät edustajat. Komission nimissä myös varapuheenjohtajien Dombrovskis ja Moskovitsin nimissä he ovat ECOFin neuvostossa Brysselissä tänä aamuna. Haluaisin kiittää teitä siitä, että voimme tänään puhua sukupuolten tasa-arvosta EUn rahoituselimissä. Puheenjohtaja Juncker eilen vastasi puhemies Tajani lähettämään kirjeeseen tästä asiasta. Ensinnäkin haluaisin korostaa sitä, että komissio on täysin sitoutunut sukupuolten tasa-arvoon ja ollaan ryhdytty tärkeisiin toimiin tässä mielessä. 39,6 prosenttia keski- ja eh, ylimmän tason johdosta on nyt naispuolista tämä verrattuna 30 prosenttiin marraskuussa 2014. Naispuoliset pääjohtajat ovat lisääntyneet 14 prosentista 30 prosenttiin 5-12 ja varapääjohtajia, naispoliisia on, oli aikaisemmin 8 prosenttia ja nyt 42 prosenttia, eli aikaisemmin heitä oli vain kolme ja nyt heitä on 20. Ja olen myös samaa mieltä siitä, että naiset ovat yhä selvästi aliedustettuina johtoasemissa pankki- ja rahoituspalvelualalla. Naiset ovat ainoastaan noin 15 prosenttia Eh, yksityisen sektorin johtohenkilöistä. Naisten aliedustus näkyy myös julkisella sektorilla ja myös tällä alalla. Naisia on harvemmin yli kolmas osa johtokunnista eri maiden keskuspankeissa naisten aliedustus näkyy samantyyppisesti myös kun ajatellaan hakemuksia EUn virastoihin ja virkoihin siellä. 4-5 kertaa enemmän miesehdokkaita on yleensä kuin naispuolisia eri tehtäviin. Ja sitten nämä asiat, joista tänään puhutaan, no 283 kautta 2 artiklan mukaan perustamissopimuksessa on niin, että komissiolla ei ole mitään roolia, kun nimitetään Euroopan keskuspankin johtokuntaan uusi henkilö. Mitä tulee pankkiviranomaisen komission rooli on rajallinen. Ainoastaan autetaan eh, johtokuntaa, kun mitä tulee puheenjohtajan nimittämiseen pankkiunioniin ja sitten yhteinen kriisiratkaisuneuvosto, jossa on nyt puheenjohtajana nainen. Komission tehtävänä on se, että pitää antaa Euroopan parlamentille ehdokas lista mm, puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja muiksi johtokunnan jäseniksi eh, säädösten mukaisesti on nimityksellä että liikkeelle siitä, että ihminen on kyvykäs ja tuntee pankkialaa ja hänellä on kokemusta alalta. Ja artiklan 56.4 mukaan tässä asetuksessa ehdokkaat pitää valita avoimen valintamenettelyn pohjalta ja siinä pitää lähteä liikkeelle sukupuolten tasa-arvon ja kokemuksen ja osaamisen painottamisesta. Komissio haluaa äh, tukea sitä, että kyvykkäät naiset pääsevät huipputehtäviin. Me olemme tämän huomioineet ja lähteneet liikkeelle äh, laista vaatimuksista, joilla me joka vaiheessa pitäneet antaneet parlamentille asiasta tietoa, mitä tulee pankkiviranomaisen puheenjohtajan tehtävän ja yhteisen kriisiratkaisuneuvoston johtokunnan eh, tilanteeseen. Siellä oli useita eh, ehdokkaita, myös naisehdokkaita, jotka eivät olleet, jotka eivät täyttäneet mm, vaatimuksia mm, rahoitusalan johtotehtävissä ja siksi heitä ei voitu harkita. Me teemme mielellämme lisää työtä parlamentin kanssa tässä tärkeässä asiassa. Jos komissiolla on rooli eh, mm, valintaprosessissa, niin komissio voi jatkossakin kiinnittää huomiota sukupuolten väliseen tasapainoon silloin, kun valitaan eh, mm, valittavat henkilöt näihin eri virastoihin. Kiitos. Kiitoksia, hyvä komission sen Jourova. Seuraavaksi puolitoista minuuttia kollega Delange. Eh, Kiitoksia paljon puhemies tuli hieman hengästyneenä paikalle. Pyydän anteeksi. Minä kuulin vain osittain se, mitä komission sanoi. Olin keskustelemassa äsken poikani kanssa ja juuri naisten asemaa työelämässä, johtotehtävissä ja työelämän ja perheen yhdistäminen ovat ongelmallisia. Tämä on kuitenkin vain jäävuoren huippu. Nämä kolme nimitystä, jotka ovat nyt esillä, ovat asioiden suhteen samat ryhmät, jotka nyt puhuvat, ovat vuosikausia toimineet samalla tavalla ja juuri mitä yhteiseen kriisinratkaisumekanismiin tulee. Joka kerta nämä ovat olleet suosimassa sitä, että mies valitaan korkeisiin tehtäviin. Nyt on kuitenkin kyse symbolisesta asiasta. Sukupuolten tasapaino, tasa-arvo on tärkeä asia, mutta entä sitten hakijan kansallisuus? Se tuntuu olevan tärkeämpi ja usein aina valitaan kuitenkin aina mies. Mistä se pitäisi aloittaa, mikä aloittaa muuttaa tilannetta? Komissio sanoi, että ongelma on se, että korkeissa, korkeissa tehtävistä kun on kyse, on vain pieni joukko valintakelpoisia naisia, jotka ovat riittävän päteviä. Meidän tehtävämme on hoitaa työmme parlamentissa ja myöskin kotimaissamme, niin että pankkielämässä, politiikassa ja yrityselämässä naisilla on tasavertaiset mahdollisuudet ja varmistaa myöskin suku- työelämän ja kotielämän yhteensovittaminen siten esimerkiksi lastenhoito on kunnossa. Meidän täytyy osoittaa esimerkkejä, toimia esimerkiksi. Miksi on mahdollista, että tätä 5, 6, 7 vuotta, kun nainen saa koulutusta, ja sitten kun tarkastellaan astronautteja, palomiehiä ja muita, niin miltei kaikki ovat miehiä. Naispuolinen astronautti ja naispuolinen palomies pitäisi saada kuvaan mukaan. Tämä puolesta meidän täytyy tehdä työtä ja siksi meidän täytyy aloittaa tämä kaikki jo lasten kasvatuksesta niin, että voimme kannustaa heitä kaikkiin mahdollisiin tehtäviin yhteiskunnassa. Seuraavaksi Bresso minuutti. Kiitos puhemies. Kuten täällä on muistutettu, kyllä menettely hoidettiin aivan korrektisti ja me äänestämme tästä, mutta ongelma on kuitenkin paljon monisyisempi. Erityisesti, aivan kuten komission jäsen muistutti, naiset ovat aliedustettuja kaikissa huippupaikoissa, kaikilla tasoilla. Mutta tämä pätee erityisesti yksityisiin yrityksiin ja rahoituslaitoksiin. Siellä tämä aliedustus on sel- vielä selkeämpää. Ja nyt täytyy pohtia, miten tämä suuntaus voidaan muuttaa. Jos ehdokkaita ei ole, niin ymmärretään kyllä, että toisinkaan ei voida toimia. Mutta jos ehdokkaita on, silloin pitää helpottaa naisten urapolkuja, erityisesti näissä laitoksissa. Ja tytöille pitää antaa valistusta siitä, että kannattaa opiskella taloutta, jos sanotaan, että no vaikka opiskeletkin taloutta, et pääse puusta pitkään, niin eihän tämä meitä eteenpäin vie. Eli pyydän, että komissio toimii korrektisti, mutta tämän lisäksi pitäisi valistaa teknisistä, taloudellisista, tieteenalojen koulutuksista ja saada sinne naisia, jos haluamme ehdokkaita. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi b puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Brandenburgin osavaltiossa Saksassa on päätetty, että osavaltion johtotehtävissä halutaan naiset tasavertaiseen asemaan. Perusteluna on se, että parlamentissa pitäisi olla yhtä paljon miehiä ja naisia, koska yhteiskunnassakin on näin. 50 prosenttia äänestäjistä on naisia. Ei voi välttää valittako miehiä tai naisia johtajatehtäviin. Tässä on suuri haaste. Naisten osuus politiikassa on paljon pienempi kuin yhteiskunnassa muuten. Olen osastunut julkisiin tilaisuuksiin ja naisia on yleensä paikalla 15-20 prosenttia vain. Miten tämä on sitten tasa-arvoa? Onko tämä oikeudenmukaista? Ja mitä ryhmittymiä haluaisimme ottaa huomioon, kun naisten uskonnotaan kasvattaa? Pitäisikö ajatella myöskin uskonnon, eri uskontokuntien edustajien tasa-arvoa ja ilmasto kan, ilmastopolitiikkojen, homojen, sokeritautisten, vammaisten, lihavien, laihojen, tasa-arvoja, kun kaikkien tasavertaista edustuksellisuutta edistää, missä tulee raja vastaan. Nyt täytyy valita parhaat henkilöt parhaisiin tehtäviin. Näin taloudessakin pitäisi aina valita ne, jotka ovat kaikkein pätevimpiä, jotka kaikkein parhaiten sopivat tehtävään ja pystyvät hoitamaan tehtävänsä. Ei sukupuolella tässä ole merkitystä. Olen maanviljelijä ja kun menin opiskelemaan tekniselle puolelle, naisten osuus oli 15 prosenttia vain opiskelijoista ja tällä välillä ei ole tota muuttunut mikään. Meidän täytyy tunnustaa, että miehet ja naiset ovat yksinkertaisesti erilaisia. Piste. Kiitoksia. Seuraavaksi Turvalds. Herr talman. Vi hörde i de föregående förklaringarna både från rådet och från... Kiitos. Neuvoston ja komission julkilausumat kuultiin ja kuulimme mm, tavanomaiset tekosyyt. Jos tätä nyt vetää lyhyesti yhteen, niin tässä oikeastaan sanottiin, että ei tämä meidän syytämme ole. Tämä tavallaan kiertää nyt tässä kehää. Ongelma kuvaillaan sellaisena, että ei ole kylliksi naisia, joilla olisi kyllin riittävät pätevyydet keskitasolla tai ja tätä kautta he eivät pääse sitten huippuvirkoihin. Aivan kuten lentoasemalla sanottaisiin, että lentokone on myöhässä, koska se saapui kentälle myöhässä. Tämän kuulee tuon tuostakin. Eli kuten sanoin tässä, kierretään kehää. Olemme hieman levottomia. Naiskollegat sanovat, että jos miehet pohtivat asiaa, ehkä toimivat hieman eri tavoin kuin naiset, ja tämän osoitti myös vuoden 2008 jälkeinen kriisi. Suuret pankit, niiden johtoelimet olivat täynnä miehiä, jotka tekivät vääriä, te- vääriä päätöksiä. Uskon, että tämäkin kriisi olisi pystytty hoitamaan paremmin, jos sukupuolten tasa-arvo olisi pankeissa toteutunut paremmin. Kiitoksia seuraavaksi Giegold. Kiitos puhemies. Komission ja neuvoston ehdotus, joka liittyy huipputehtäviin, tehtävien nimityksiä korkeisiin rahoitusalan tehtäviin, on tullut vihdoinkin. Se, että pelkästään miehiä nimitetään tai pistetään ehdolle, ei vastaa uuden vuosisadan vaatimuksia. Nyt ei ole kyse siitä, että miehet ja naiset ovat erilaisia, niin kuin edellinen puhuja totesi, vaan jo pitkään naisia on ollut rahoituspuolella johtotehtävissä ja tieteellisissä tehtävissä. He ovat ansainneet sen, että he ovat myöskin tasaveroisesti perustettuna johtotehtävissä. Parlamentti on vuosi kausia jo työstänyt tätä kysymystä. Kysymys kuuluu, kuinka kauan tässä pyöritellään vain peukaloita eikä tehdä mitään. Vetoisin, että kollegat olisivat johdonmukaisia silloin, kun noudatetaan säännöksiä. Täytyy odottaa myöskin, että neuvosto ja komissio saavat aikaan tasapainoisen ratkaisun, joka lopettaa tällaisen keskiaikaisen menettelyn, jota usein sovelletaan silloin, kun nimityksiä tehdään. Kiitoksia seuraavaksi kollega Matias. Kiitos puhemies. Sukupuolten tasa-arvo on ihmisten perusoikeus, mutta se ei kuitenkaan toteudu silloin, kun puhutaan talousasioista, koska tällöin yleensä naiset katoavat ihan kokonaan rahoituslaitosten johtokunnat, Sieltä puuttuu naisia kaksi 25 Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenistä. Neuvosto, jota tästä vastuulta, mm, tässä kuitenkin ovat hallitukset takana ja sitten komissio sanoo suurin piirtein samaa, mutta ei saa unohtaa, kuka nämä mm, viimeiset valintalistat antaa. Sieltä ei löydy naisia, eikä todellakaan löydy mistään kyvykkäitä naisia, niin kuin komissio sen sanoi, jolla olisi tarpeeksi pankkituntemusta. Tässä todellakin naisia kohdellaan kaltoin, ei sitä naisia, vaan ihan kaikkia ihmisiä. Tämä on todellinen häpeä koko Euroopan unionin. Toivottavasti kun näitä listoja annetaan eh, nimittämiseksi, jossa on ainoastaan miehiä, niin sitten tämän eh, parlamentin, joka ajaa mm, tasa-arvoa, pitää kyllä olla vastuullinen, koska tämä on muuten demokratian vastaista. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Dornano, kaksi ja puoli minuuttia. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies. 26. helmikuuta Ekon valiokunta kävi keskustelua Philip Lannin kanssa. Hänet oli valittu Euroopan eh, keskuspankin johtokuntaan Jose Compa puheenjohtajaksi mm, pankkiviranomaiseen ja Sebastiano taas eh, kriisin ratkaisuneuvoston johtokunnan eh, ehdokkaaksi kaikki miehiä. Tämä on ihan selvä asia, että naiset ovat yleensä edustettuna pankki- ja rahoitusalan johtoelimissä. Tämä ei yllätä ollenkaan, koska tiedän, että ainoastaan 39 prosenttia johtokunnista, eh, johtokuntien paikoista Euroopan unionissa ovat naisten käsissä. Tästä asiasta puhutaan paljon, mutta jos ajatellaan käytännön tehtäviä ja toimia, niin Eihän ei oikein ryhdytä, jos lähdetään liikkeelle Euroopan unionin johdosta, eli Brysselin komissiosta 13 peräkkäistä komission eh, puheenjohtajasta. Yksikään ei ollut nainen, ei yhtään perustaja eh, jäsentä, joka olisi ollut nainen. Kaikki ovat perustaja isiä ja meillä on ainoastaan yhdeksän naista kaiken kaikkiaan komissiossa jos ajatellaan kuinka valtavasti naisia on Euroopan unionissa, eikö nyt 14 kyvykästä naista löydy? No, tämä on tietysti eh, vain tahdon puutetta, mitään ei tehdä, kun naiset pitäisi saada sinne johtoon. Ja jos ajatellaan, mitä herra Juncker on sanonut, hän on... Öö, puhunut naisen hiuksista. Tämä on kyllä ihmeellinen, tai itse asiassa käynyt hänen jopa käsiksi. Kameroiden edessä voi koko Juncker todellakin toimia tällä tavalla. Ei saa unohtaa, että Rooman sopimus oli hyvin edespäin suuntautunut, kun puhuttiin jo eh, palkkojen tasa-arvosta, mutta 60 vuotta myöhemmin tässä on vielä suuria palkkaeroja Euroopan unionissa ja erityisesti näissä perustajamaissa ja siksi ei riitä, että puhutaan vain kauniita sanoja, vaan pitää todellakin ryhtyä toimiin. Kiitoksia. Seuraavaksi Sosniers minuutti. Kiitoksia puhemies jälleen kerran. Me täällä parlamentissa jankutamme samaisesta aiheesta, eli tasa-arvosta. Te osoitatte tällä, että teillä ei ole mitään todellisuuden tajua. Pikku lapsella on enemmän järkeä kuin tämän parlamentin jäsenillä. Te jankutatte siitä, että riittävästi ei ole naisia näissä johtotehtävissä, mutta kuitenkin kuvittelette, että naiset pystyvät hoitamaan tämän yhtä hyvin. Te tiedätte itsekin, mikä tilanne on. Teidän on pakko jossakin vaiheessa tajuta, että teidän mielikuvanne naisesta on täysin väärä. Te sanotte, että naisia on puolet äänestäjäkunnasta. Mitä sitten? Mitä väliä sillä on? Yhteiskunnassa on myöskin alaikäisiä. Eivät hekään ole edustettuina parlamentissa, koska he eivät ole vielä täysi-ikäisiä, jotka voi äänestää, niin mitä sitten? Tarkoittaako tämä sitä, että heitä syrjitään? Pitäisikö meidän nyt sitten saada aikaan tasapaino tulkkien ja autokuskien välillä parlamentissa? Pitäisikö nyt vaatia, että tulkeista ainakin puolet on miehiä? Mitä tässä pitäisi tehdä? Kiitoksia. Sosnirs, Otatteko vastaan sinisen kortin kysymyksen Vautman, Trautman, Kiitoksia puhemies. Uskon, että kaikki paikallevat naiset ovat nyt järkyttyneitä. Seisokamme yhdessä tänään. Minun mielestäni on suorastaan uskomatonta, että te täällä tänään sanotte, että, että parlamentin jäsenet ovat tyhmiä. Minun mielestäni on järkyttävää, että te täällä hyökkäätte naisia vastaan tällä tavalla. Kollega Weltmans, sininen kortti tarkoittaa kysymystä, ei tällaista lausuntoa. Jos ette 25 sekuntiin mennessä ole ehtineet esittää kysymystä, oletan, että sellaista ei ole tulos, tulossakaan. Teillä oli 30 sekuntia aikaa, olen tässä liberaali, mutta sinistä korttia täytyy käyttää kysymyksen esittämiseen. Hyvin lyhyesti. Esittäkää sitten kysymyksen loppuun. Micro, micro, micro. Okei. Okay. Kan u alsjeblieft uw statement herhalen? Voisitteko nyt toistaa se, mitä te sanoitte, kun te sanoitte, että, että naiset eivät kykene tekemään samoja tehtäviä kuin miehet? Voitte, kehtaatteko sama, sanoa tämän uudestaan? nie powiedziałem że w parlamencie brakuje inteligencji tylko rozsądku nie wiem jak było z tłumaczeniem e, ale to dwie różne rzeczy. E, niin. On selvää, että meiltä täältä puuttuu ihan maalaisjärkeä ja on selvää, että naiset ovat kyykkämpiä tiettyihin tehtäviin ja miehet taas toisiin tehtäviin. Esimerkiksi tulkeista suurin osa on naisia, ehkä naiset ovat parempia tulkkaamaan ja sitten on enemmän kuljettajia, jotka ovat miehiä. Ehkä miehet ovat parempia kuljettajia. Sukupuolella on erilaisia kykyjä, tämä pitää hyväksyä. Kiitos. Nyt kuulimme kysymyksen. Sallin vielä yhden sinisen kortin. Huomaatte, että olen tässä nyt avokätisempi puheaikojenkin suhteen. De Lange. Hän ei aikaisemmin saanut niin ja yritin tässä nyt hieman tasoittaa ryhmien välistä puhe. aikaiseroksi Ferber puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Arvon kollegat, se, että EUn talous- ja rahapoliittisissa tehtävissä, ja keskuspankissa, johtotehtävissä ei ole yhtä paljon naisia kuin miehiä, ei ole mikään salaisuus. Tämä liittyy myös siihen, että epätasapaino näissä viroissa, kansallisissa valvontaelimissä eh, tilanne on yhtä epätasapainoinen ja siksi tässä pyydän, että kansallisin rakentein huolehditaan siitä, että naisia viedään eteenpäin. Se, mikä minua todella tässä häiritsee, on tekopyhyys, jolla tätä keskustelua käydään. Ne ryhmät, jotka täällä nyt hiiltyvät, olisivat voineet toimia ja nimittää kriisinratkaisuneuvoston naisen, vaikka he juuri halusivat yhtä pätevistä naisista miehestä valita miehen. EPP on Tässä lähetettiin kirjeitä, jossa naista mustamaalattiin ja tällaista ei ole ennen nähty. Pyynnän kollegat, jos meillä on mahdollisuus saada virkaan nainen, silloin se pitäisi myös tehdä, eikä käydä tällaisia keskusteluja parlamentissa. Kiitoksia, kollega Ferber. Seuraavaksi eh, Jätteenmäki. Oliko teillä kysymys eh, Ferberille vai eh, Sosniersille? Eli haluatteko sitä kysymyksen Sosniersille tai Ferberille, joten en voi hyväksyä tätä. Seuraavaksi Beres kaksi minuuttia. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies. Lähes vuosi sitten, 8. maaliskuuta viime vuonna, tämän Parlamentin puhemies kirjoitti viranomaisille sen takia, että herra Gindos oli nimitetty ja sanottiin, että jatkossa, jos ajatellaan EKOPan nimityksiä, niin parlamentti voisi saada lyhyen luettelon, jossa olisi ainakin kolme ehdokasta, joiden kesken olisi sukupuoli tasapainotettu. Näin ei kuitenkaan ole, jos ajatellaan Filiplen ehdotusta. Ja me pyytäisimme, että neuvostokeskuspankki ja komissio voisivat todellakin ponnistella yhdessä, jotta seuraavissa nimityksiä sen sijaan, että saataisiin tällaisia kirjaisia vastauksia, jossa sanotaan, että teidän roolinne on rajoittunut, todellakin voi sitten tämän tilanteen jotenkin muuttaa, koska tämä tilanne ei nyt ole enää hyväksyttävissä. Ei ole yhtään normaalia, että rahoituslaitoksissa tai muissa toimielimissä ei noudateta sukupuolten mm, tasa-arvoa. Minä ymmärrän, että komissiossa on tähän pyritty, mutta teidän pitää tilannetta muuttaa ja pitää yhtyä siihen ehdotukseen, että seuraavalla kaudella kukin jäsenvaltio ehdottaisi puheenjohtaja ehdokkaaksi komission yhden miehen ja yhden naisen ja näin voidaan varmistaa, että komissiossa olisi tasa-arvo ja jos ajatellaan myös Eh, sosiaalialan ehdokkaita, niin jos on lyhyt ehdokaslista, niin siinä on oltava aina sukupuolten tasa-arvo ja parlamentin tässä oltava tärkeässä roolissa. Ymmärtää, että EPP tässä käy hurjaa taistoa ja pyritään antamaan vastuu SDlle kaikesta ja sanotaan, että me emme valintavaiheessa valinneet naista, vaikka hän oli ehdolla. Me haluamme kaikille samat mahdollisuudet. Tämä ei välttämättä tarkoita sitä, että nainen pitää aina valita. Ja tuskinpa meidän ryhmämme voidaan eh, mitenkään eh, siitä syyttää, että tässä on väärin toimittu. Mutta olen kuitenkin havainnut, että kyseinen ryhmä haluaa poliittisista syistä ensi eh, torstaina tästä nimityksestä puhua, mutta kyseessä on kuitenkin koko instituutioon liittyvä nimitys. Kiitoksia. Pyydän anteeksi, että joudun katkaisemaan puheen vuorot. Pietrovski, puolitoista minuuttia seuraavaksi. Kiitoksia paljon puhemies. Arvon kollegat, tänään me keskustelemme täällä sukupuolten tasapuolisesta edustuksellisuudesta ja kor- kormesta tärkeästä tehtävästä, jotka liittyvät Euroopan unionin talous- ja rahoitusalan johto toimiin ja myöskin esivalintaluetteloista on puhuttu. ECR-ryhmä tukee sukupuolten tasa-arvoa silloin, kun hakijoita nimitetään ja nimityksiä hyväksytään. Täytyisi muistaa myöskin maantieteellinen tasapaino. Kaikki ehdokkaat usein tulevat niin sanotuista vanhoista jäsenvaltioista – Keski- ja Itä-Euroopan maista kuitenkin löytyisi riittävän päteviä ehdokkaita sieltäkin näihin tärkeisiin tehtäviin. Siitä huolimatta täytyy muistaa, että kaikki ehdokkaata täytyy ensinnäkin käydä lävitse ja täytyy varmistaa, että päteviä tehtäviinsä. En usko, että sukupuoli on ainoa tekijä silloin, kun näitä valintaprosesseja käydään läpi. Haluaisin myöskin mainita sen, että komissiossa on tällä hetkellä 28 komissaaria. Heistä 19 on miehiä ja vain 9 naista. Tämä on selkeä merkki siitä, että sukupuolten tasa-arvo ei ole täysin toteutunut tuossakaan tärkeässä elimessä. Ja kun puhutaan sukupuolten tasa-arvosta, niin komission kantaisi ensin katsoa peiliin. Kiitoksia. Seuraavaksi minuutti. Um, Kiitos puhemies. Sosniec taisi juuri selkeästi todistaa sen, miksi ei voi jättää maailman pyörittämistä miesten käsiin. Kollegat ovat vuosien ajan jo keskustelleet tästä aiheesta ja kuulemme samat argumentit kerta kerran jälkeen sanotaan, että tällä kertaa valitaan mies, mutta kyllä ensi kerralla sitten saadaan aikaan tasa-arvo. Mutta tätä on kuultu nyt vuosien ajan, eikä tähän voi enää uskoa. Ei tässä ole kyse siitä, että naiset olisivat miehiä parempia tai toisinpäin, vaan on fakta, että moninaiset tiimit saavat aikaan parempaa tulosta. Tässä puhutaan rahoitusalan valvonnasta – Miksi hyväksymme sen, että meillä ei ole parasta mahdollista työntekijäjoukkoa valvomassa alaa? Jotkut kollegat täällä sanoivat, että he eivät ole kyllin, tai naiset eivät ole kyllin päteviä. No come on, kyllähän meillä nyt on EU-ssa puoli miljardia asukasta. Sanotte, että ei löydy päteviä ehdokkaita. Ja viimeinen virke vielä ja puhemies keskeyttää. Kiitoksia, Rova Intfeld. Seuraavaksi Seuraavaksi siis Infeld ja Ferber on mielenkiintoista kuunnella tätä teidän vilkasta keskusteluanne, mutta tässä nyt Joudun keskeyttämään teidät, eivätkä tulkit voi tätä sitten tulkata. Seuraavaksi Scott Cato. Hyvä puhemies, miksi on merkittävää, että taloudessa miehet määräävät? Ehkä tämä liittyy siihen, että naiset omistavat suurimman osan varallisuudesta, 8 prosenttia miehistä omistaa yhtä paljon kuin puolet maailmasta. Perinteinen rationaalinen mies on se, jonka ajatuksesta lähdetään liikkeelle. Ei huomioida naisia, jotka ovat hänet kasvattaneet, jotka ovat häntä hoitaneet, hoivanneet. Aina kun naiset tulevat jollekin alalle, niin heillä on erilainen perspektiivi. Ei pidä puhua siitä, olemmeko parempia vai huonompia, vaan että pitää hyväksyä se, että minun ihmiskunnan puoliskoni pitää olla edustettuna aina silloin, kun päätöksiä tehdään myös taloudessa. Olen naispuolinen taloustieteilijä, en halua odottaa enää pidempään, jotta naiset pääsevät yhtä hyvään rooliin tällä alalla. Minulle ei riitä tekopyhät sanat enää, että ryhdytä toimiin. En anna tukea yhdellekään miehelle, meille enää, että hänet nimitettäisiin valvontaviranomaisiin ennen kuin esiintyvällä listalla on myös yksi nainen vähintäänkin mukana. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi vieväs puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Tähän asiaan liittyy kaksi ongelmaa. Ensinnäkin sukupuolten tasapaino – sitä ei kunnioiteta silloin, kun on kyse talous- ja rahoitusalan johtotehtävistä. Tähän liittyy myöskin toinen yhtä lailla tärkeä kysymys. Demokraattinen valvonta näiden elinten suhteen, varsinkin EKP, silloin kun se perustettiin, perustettiin neutraaliksi, riippumattomaksi, tekniseksi toimijaksi, mutta ajan myötä keskuspankki on saanut valvonta oikeuksia lisää esimerkiksi avustusohjelmien osalta. EKP on ihan suurempi rooli, mutta demokraattista valvontaa ei kuitenkaan ole. Parlamentin mukana olo, silloin, kun valitaan johtaja näihin toimielimiin, on pelkästään silmän lumetta, suorastaan demokratian irvikuva. Esivalintaluettelo, joka meille toimitetaan, pitää yleensä sisällään 0-1 naishenkilöä ainoa kerta, jolloin saatiin lista, jossa oli naisiakin mukana. Parlamentin kantaa ei sitten kunnioitettu, kun valinta, lopullinen valinta tehtiin. En kerta kaikkiaan voi tällaista käsittää. Emme voi tällaista hyväksyä. Tämä osoittaa, kuinka epädemokraattinen ja epinäkymätön EKP on. Ja siellä, missä on kyse korkeista rahoitusalan tehtävistä, ei todellakaan ole meillä mahdollisuutta kunnolla valvoa toimia. Kiitoksia. Seuraavaksi puolitoista minuuttia Estaras Feragut. Gracias, presidente. Kiitos puhemies. Euroopan keskuspankki, siellä on yksi nainen johtokunnassa viidestä ja neuvostossa vain 925. Ja jos ajatellaan yleensä ehdokkaita, esimerkiksi yhteisen on kaikki ehdokkaat olivat miehiä ja yhteinen valvontamekanismi, puheenjohtajana mies, kolme valvontaelintä, kaikissa mies johtaa puhetta. On selvää, että vallan rakenteet ovat epätasa-arvoisia ja sukupolven epätasavarvo vallitsee rahoitusalan niin Myös selvää, että EUn eh, perusarvoja on sukupuolten tasa-arvo ja sukupuolen on otettava huomioon kaikkialla. Tasa-arvo tarkoittaa lisää demokratiaa ja että huomioidaan ihmisoikeudet ja siksi on todella tärkeää, että eh, nyt päästään eroon näistä stereotyypeistä, mitä Sonjets eh, kollegamme ei ymmärtänyt. Pitää päästä eroon eh, näistä stereotyypeistä ja pitää tytöt kasvattaa tällä tavalla, niin että saadaan myös tasa-arvoisempi maailma talousasioissa. Kiitos. Kiitoksia. Hyvä kollega, Otatteko Sosnirsilta vastaan kysymyksen? Pitää kollegi Sosnirs. Olkaa hyvä Sosnirs. Eh, dysponujemy na YouTubie statystykami. Eh, Kiitoksia. Mikä te katsotte YouTubea? Sieltä näkee tilastoja sen osalta, kuka katsoo mitäkin. Mikäli siellä on pieniä poliittisia filminpätkiä, 80 prosenttia katsojista on miehiä. Ei tämä johdu siitä, että että ilkeä, inhottava Sosnirs estää naisia katsomasta näitä filmejä, vaan kyse on siitä, että naiset eivät ole kiinnostuneet politiikasta. Mitä tekisitte, että naisista tulisi enemmän kiinnostuneita politiikan suhteen? Herra Sosnirsk, tämä ei ollut varsinainen kysymys. Kuinka? Było pytanie. Zapytałem, co pani zamierza zrobić z tym. Kyllä siinä oli kysymys, ihan selvä kysymys. Mitä te tekisitte sille, että naiset eivät katso poliittisia juttuja YouTubesta? Miten naiset saadaan katsomaan niitä? Gracias. Olkaa hyvä. Kiitos. On todella häpeellistä, että te olette tällä rauhan ja eurooppalaisten arvojen talon edustajana. Tässä minun vastaukseni. Kiitoksia. Seuraavaksi Toija, minuutti. Minä en halua tuhlata sekuntiakaan turhaan, mutta minun on pakko näin tehdä ilmaistakseni häpeää siitä, että joudumme kuulemaan näin takapajuista puhetta Euroopan parlamentissa naisista. Tämä on meille tappio. Jälleen kerran näytämme tätä vanhaa kuvaa parlamentti pyytää jotakin, komissio kuulee, mutta neuvosto ei. Rahoituslaitoksissa on mikroskooppisen vähän naisia. Ei tämä ole mikään abstrakti tasa-arvokysymys, jota pitää puolustaa, vaan tässä on todella kyse yleisemmin tasa-arvosta. Tässä ei ole kyse vain hyvän tahdon osoituksesta, emme tällaista pyydä, tai siitä, että osoitetaan huomiota, vaan että naisia todella saadaan osallisiksi toimielimiä. Viittaan tutkimuksen, jonka Consob Italiassa on tehnyt. Sen mukaan tieteellisesti on osoitettu toteen, että ne yritykset, joiden hallintoneuvostoissa on naisia, pystyvät sietämään kriisejä paremmin ja saavat aikaan parempia tuloksia. Kiitoksia. Seuraavaksi Urtasun minuutti. Gracias, presidente. Permítame... Kiitos puhemies. Aivan ensiksi haluan sanoa, että minä en millään voi yhtyä tähän, että jos muka miehet eivät ole tulkkeja, naiset eivät voi olla kuljettajia. Tämä on todella seksistinen kauhea lähestymistapa. Tällaista ei täällä voi kuunnella. Ja niin kuin täällä kollegat ovat sanoneet, ei voi olla, että keskuspankissa ja muissa elimissä on tällainen vähäinen nais edustus ja Nuija Tadlit Saaket, he olivat naisia ja heidän tilalle tulee nyt miehiä. Ja me olemme niin monta kertaa pyytäneet, että meille annettaisiin esivalinta luetteloita, jotka ovat tasa-arvoisia, jotta voitaisiin hyvä päätös tehdä. Niin tämä on todella häpeä, että näin ei käy. Jos ajatellaan, kuinka moni nainen on ollut liikkeellä, ihmiset ovat olleet liikkeellä näisten oikeuksien takia 8. maaliskuuta, no tätä ei nyt enää voida sietää. Tällä viikolla tärkeää on nyt se, että että eh, pyydetään välttämättä uusi ehdotus. Kiitos. Kiitoksia, hyvä kollega Urtasun. Uskon, että te, herra

Kiitoksia. Seuraavaksi Kiitos puhemies. Torstaina me äänestämme ja hyväksymme tai hylkäämme nimitykset näihin eri talous- ja rahoitusalan laitoksiin. Jos ajatellaan parlamentille esitettyjä ehdokkaita, niin siellä naisia ei ole tarpeeksi edustettuina. Ainoastaan 15 prosenttia näiden elinten jäsenistä on naisia. On uskomatonta, että tällä 2000-luvulla pitää vielä taistella ja muistuttaa siitä, että yksi perusperiaatteista, eli sukupuolten tasa-arvo, on huomioitava myös silloin, kun EU-elinten johtokuntia valitaan. Meidän Pitää muistaa, että sukupuolten tasa-arvo löytyy ainoastaan perustamissopimuksesta, vaan ainoastaan niistä kolmesta asetuksesta, jotka määrittelevät EUn eh, talouselinten sääntöjä. Miten voi olla, että EU ei omaa lainsäädäntöään noudata? Euroopan parlamentti vaatii, että sukupuolten tasa-arvo toteutuu kaikissa EUn elimissä. Kiitoksia. Seuraavaksi menettelymän puhuja listaa ensin kollega Falea. Kiitoksia puhemies. Haluan todella torjua sen, mitä Sosniec sanoi. Tällaista ei pitäisi täällä kuulla. Olen ollut tasa-arvokysymyksissä esittelijänä. On Harmi, että EKPn kolmesta nimityksestä kaksi meni taas miehelle. Miten voi olla, että kun yritämme toteuttaa omia arvojamme, me pidämme yllä tällaista miesvaltaista kulttuuria ja teeskentelemme, että miehet ovat pätevämpiä, mutta näin ei ole. Me haluamme toki pätevimmät henkilöt virkoihin, mutta miksi he ovat aina miehiä? Miksi meillä on edelleen näin hankalaa saada naisia johtotehtäviin? Vetoan tässä Ekon valiokunnan jäseniin ja jäsenvaltioihin ja siis neuvostoon siinä, että saadaan lisää naisehdokkaita. Kiitos Fariela. Seuraavaksi Grappini. Mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar. Avem o dezbatere aici și... Kiitos, puhemies komission jäsen. Nyt keskustelemme jälleen kerran sukupuolten tasa-arvoisesta edustuksellisuudesta. Kyse ei ole pelkästään sanahelinästä. Mikä tarkastellaan sukupuolten tasapainoa talouselämän laitoksissa, täytyy tunnustaa, että meillä kaikilla on vastuumme siitä, ketä valitaan. Komissiossa on vain yhdeksän naispuolista henkilöä. Komission jäsenet ovat jäsenvaltioiden nimittämiä. Täytyy tarkastaa tärkeintä kysymystä, eli koulutusta. Tällä vuosisadalla parlamentissa on edelleenkin miehiä, jotka eivät ole saaneet kovinkaan hyvää valistusta, kun on kyse sukupuolikysymyksestä. Pitäisikö heidän sitten olla parlamentissa ollenkaan? Parlamentin neuvoston ja komission pitäisi osoittaa, että ne toimivat avoimella tavalla ja täytyy myöskin varmistaa, että ne osoittavat hyvää esimerkkiä naisten nimityskysymyksissä. Myöskin silloin, kun nimitetään parlamentin puhemiestä, jäsenvaltioiden täytyy myöskin ottaa vastuunsa. Ja pistää ehdolle myös naisia, koska muuten tasa-arvo ei toteudu. Kuinka monta keskuspankin johtokunnan jäsentä esimerkiksi on naisia. Täytyy varmistaa, että jäsenvaltiot pistävät täytäntöön sukupuolten tasa-arvopolitiikkaa, eivätkä vain puhu siitä. Kiitoksia Grappinille. Seuraavaksi Bilbao Barandika. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. Jos ajatellaan näitä talouselinten nimityksiä ja sukupuolten tasa-arvoa, niin tässä ei kuultu mitään huutoja, mitä kadulla kuultiin 8. maaliskuuta, niitä tulee yhä enemmän kuin 20 euron juhlavuotta vietettiin, niin siellä tilaisuudessa voi äänestää miehiä. Tällä ollaan ihan väärällä tiellä. Tasa-arvo on oikeudenmukaisempaa, mutta se on myös tuottavampaa. Meiltä menee nyt kyvykkäitä, hienoja ehdokkaita kokonaan käyttämättä. Heidät pitää pitää mielessä. Tämä on älykästä, mutta tämä on myös oleellista viimei, naisten päivänä minä sain kuvan minun älypuhelimelle, joka kertoo tästä ihan kaiken. Jos ajatellaan, että tässä on ikään kuin Eh, kaksi sadan metrin juoksijaa siellä. Miehillä ei ole mitään esteitä, mutta naisilla on valtava määrä esteitä. Kaikki kotityöt ja kaikki muu, mikä on tehtävä. Me tarvitsemme tähän lakeja, jotka meitä suojaisivat. Kiitos seuraavaksi herra Etheridge. Thank you. Um... Kiitoksia. Uskon vakaasti, että Naiset ovat yhtä päteviä tai jopa pätevämpiä kuin miehet monessakin suhteessa. Ajatus, että pitäisi antaa naisille eriarvoinen asema, en pidä tästä. Mutta en pidä myöskään keinotekoisista tavoista, joilla naisia pistetään tehtäviin, joissa heitä ei paljon tällä hetkellä ole. Samaan aikaan on ihmisiä, tai aloja, joilla naisia on enemmän kuin miehiä – he saattavat juhlia sitä, että kyse on naisten oikeuksien edistymisestä, mutta sitten voidaan kysyä, missä on sukupuolten tasa-arvo. Me olemme parempia kuin miehet tässä tehtävässä. Naiset ovat riittävän hyviä, riittävän älykkäitä ja riittävän koulutettuja päästäkseen johtotehtäviin ilman, että täällä kukaan taputtelee heitä olkapäälle ja

kollega Jäätteenmäki. Näin menettely ilman puhujalista on saatu päätökseen. Ja toisin kuin yleensä, hyvät kollegat, sanoisin jotakin. Seurasin keskustelua hyvin tarkkaan. Ja voin kyllä vahvistaa suurimman osan siitä, mitä täällä sanottiin. Täällä kuitenkin kielen käyttö oli aika erikoista. kun katsotaan sitä, miten puhutaan puheenjohtajasta eri kielillä, englanniksi voidaan sanoa chairwoman, chairperson, mutta nyt tilanne on niin kärjistynyt, että usein sanotaan vain chair. Sen sijaan, että sanotaan chairperson, chairwoman, chairman, niin tässä on menty niin pitkälle kielenkäytön neutralisoimisessa, että käytetään vain sanaa chair – Tämä tuntuu minusta aika omituiselta, mutta en halua tässä nyt viitata kehenkään erityisesti. Seuraavaksi komission jäsen Rouva Jurva. Uh, I don't know if I will not make a En tiedä, sanonko minä nyt väärin, mutta minä puhuisin kyllä teistä herra puhemiehenä, eli hyvät edustajat ja herra puhemies. Kiitos tästä mielenkiintoista keskustelusta. Minulla on vielä muutama kommentti meillä on ihan tarpeeksi hyvin kyvykkäitä naisia rahoitusalalle. Jos puhutaan näistä puutteellista aloista, niin puutetta on tekniikan ja IT-alan kyvykkäistä naisista, mutta rahoitusalalla meillä on kyllä tarpeeksi osaavia naisia. 62 prosenttia yliopiston eh,